Uh, Kiitoksia kovasti. Vähän taustaa. Direktiivillä on ehkä vähän väärä nimi, Eurovinjettidirektiivi, ottaen huomioon, että ää, äh, tässä ehdotuksessahan on tarkoitus hankkiutua eroon ää, äh, eurovinjeteistä, mutta tämä nyt on nimi ja käytän nyt tätä nimeä vinjetti. Esityksessä tarjotaan oikeudelliset puitteet raskaan liikenteen ajoneuvojen käytöstä tietyillä reiteillä. Erityisesti puhumme TEN-T-verkostosta. Ei tässä velvoiteta jäsenvaltioita kantamaan mitään maksuja, mutta tässä annetaan puitteistot niiden kantamiselle. Eurovignetti-direktiiviä halutaan siis muuttaa ja halutaan parantaa saastusta ja maksaa periaatteen täytäntöönpanoa ensin raskaan liikenneen ajoneuvoissa ja sitten pikkuhiljaa myös henkilöautoissa. Eli halutaan henkilötyä eroon näistä maksuista ja pyrkiä kohti parempaa järjestelmää. Ja kun puhutaan kasvihuonekaasusta, niin maantieliikenne on pahin saastuttaja. Liikenne on vastuusta 23 prosentista ja maantieliikenne 73 prosenttia tästä. Kun puhutaan raskaan liikenteen ajoneuvoista, niin niidenkin osuus kasvaa koko ajan. Mitä tulee ilmailuun, niin sekin, siis siis ilmansaasteisiin, niin ilmansaasteet ovat suuressa vastuussa myös kuolemista ja sairastamisesta. Liikenne kasvaa koko ajan, joten ruuhkautuminenkin on tärkeä ongelma ja se johtaa erilaisiin kustannuksiin, viipeisiin, polttoaine, polttoaineen tuhlaamiseen ja niin edespäin. Kaiken kaikkiaan yhdestä kahteen prosenttia se, tämä, nämä kustannukset kattavat EUn BKTstä. Komission ehdotus on aika hyvä. Yleisesti tuen näitä tavoitteita. Tarkoitus on varmistaa se, että maanteiden hinnoittelu olisi tehokas ja reilu ja päästäisiin paitsi hiilidioksidin vähentämiseen myös muiden päästöjen vähentämiseen. Ja ennen kaikkea saastuttaja maksaa periaatetta voitaisiin täytäntöön panna tehokkaammin. Lopulta haluttaisiin tietysti päästä nollapäästöihin. Jos ajatellaan tämän ehdotuksen sovellusalaa, komissio ehdottaa, että direktiivi kattaisi myös bussit ja jossain vaiheessa myös kevyet ajoneuvot. Tuen tätä. Bussit, kuorma-autot ja niin edespäin eivät riittävästi maksa tiemaksuja, vaikka ne ovat aikamoinen syntipukki, kun ajatellaan infrastruktuurikustannuksiin kustannuksia. Ja, ja rahtiliikenne, kun ajatellaan rahtiliikennettä, niin tulisi, tämän direktiivin tulisi kattaa paitsi liikenne myös erilaiset muut kuorma-autot. Kun ajatellaan raskasta liikennettä, yli kolmea 0,5 tonnia, niin eh, tähän kategoriaan kuuluisivat myös suuret kuorma-autot. Niitähän käytetään eh, ja perävaunuautot, niitähän käytetään usein eh, rahdin kuljettamiseen, mutta eivät joudu maksamaan vastaavia maksuja. Sitten infrastruktuurimaksuista. Mielestäni on hyvä, että vinjetti poistetaan, koska vinjetit eivät vastaa todellista tienkäyttöä, rohkaisivat vain autoilijoita käyttämään enemmän maanteita, jotta saisivat enemmän vastinetta rahalle. Tällaiset matkamaksut, mat, mat, varsinaisista, varsinaisista tien käytöstä koituvat maksut olisivat parempi ratkaisu. Eli minusta on oikein hyvä, että viinetit poistetaan käytöstä myös raskaan liikenteen osalta vuoteen 2020 mennessä ja kevyyttä liikennettä koskien vuoteen 2026 mennessä. Ja sitten vielä pari sanaa komission ehdotuksesta. Se äh, haluaa äh, ottaa raskaan liikenteen kontolle myös ilman saastumisen, mutta tästä koituu kyllä byrokraattista äh, taakkaa, koska ilman saasteet voivat mennä eteenpäin. Äh, siis ne voivat matkustaa hyvinkin kauas. Eli nämä ulkoiset kustannukset, tämä, tämä ehdotus, joka koskee ulkoisia kustannuksia, ei mielestäni ole välttämättä hyvä. Äh, äh, toki me haluamme jossain vaiheessa edistää nollapäästöjen saavuttamista. Varmasti nollapäästö ajoneuvojen käyttöönotto edesauttaisi tätä asiaa. Ja olisi hyvä, jos maantiemaksusta annettaisiin 75 alennus juuri nollapäästöajoneuvoille. Ja mitä tulee ulkoisiin kustannuksiin, eh, niin tämä neljän vuoden poikkeus ei vaikuta kauhean relevantilta. Eh, jos tämä poikkeus eh, annettaisiin kaikille Kuitenkin jos se annettaisiin kaikille ajoneuvoille, se saattaisi edesauttaa nollapäästöajoneuvojen lisääntymistä. Tiemaksujen tulisi, ähm, tiemaksuja tulisi voida käyttää teiden kunnostamiseen. Äh, ne helpottaisivat myös nollapäästöajoneuvojen äh, yleistymistä. Jos ihmiset eivät tiedä, mihin tiemaksut käytetään, eivät näe tiemaksujen, eivät, eivät näy selkeää etua tiemaksujen käytössä, niin suhtautuvat niihin vastahakoisesti. On erittäin tärkeää, että että Envillä on sana sanottavanaan Tranin päätöksiin, koska Envi on myös vastuussa ilman saasteasioista. Okay, thank you very much. Since at 11 o'clock we'll have the... Kiitos. No niin. Eli tässä on siis Bulgarian ministeri tulossa. Ehdottaisin, että vähän rajoitettaisiin ajan käyttöä nyt puheessa, ettei mene liikaa aikaa tähän asiaan. Ja nyt varjoesittelijät. Ensin edustaja Grip. Varjoesittelijä annan puolitoista minuuttia. Kiitos. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> W moim przekonaniu Komisja Europejska przygotowała Kiitos. Minun mielestäni komissio on valmistellut oikein mielenkiintoisen direktiivi luonnoksen, joka menee ihan oikeaan suuntaan. Näin sanoi esittelijämme herra Dans. Tietolle kerääminen, joka perustuu siihen, kuinka monta kilometriä auto käyttää tätä tietä sen sijaan, että käytettäisiin näitä vinjettejä, jotka liittyvät siihen, kuinka pitkään autot tiellä voivat liikkua, mutta ei kuitenkaan heijastele sitä, kuinka monta kilometriä kuljetaan. Tämä tuntuu hyvältä ajatukselta tienkäyttäjän näkökulmasta. Tämä voi olla myös oikeudenmukaisempaa ja näin myös yritysten kannalta. Minusta tämä vaikuttaa oikeudenmukaisemmalta järjestelmältä. Mutta tämä vinjettijärjestelmä on kuitenkin helppokäyttöinen ostaa, sitä ostaa tällaisen vinjetin, tietyksi aikaa ja sitä voi käyttää milloin vaan haluaa tuona aikana, kun se on voimassa. Mutta meillä on kuitenkin tietoa tullut, että henkilöauto joutuu ostamaan vinjetin tiettyä aikaa varten ja tällöin pitää maksaa esimerkiksi yhdestä ainoasta matkasta tietyn maan halki, eikä se ollenkaan sitten heijasta, heijastu siihen aikaan, mitkä pitää maksaa, eikä direktiivin alkuperäinen tarkoitus ollut kattaa tällaisia vinjettimatkoja. Tämä on tärkeä osa ympäristöpolitiikkaa kaikissa maissa. Täällä nämä argumentit on jo esitelty, sillä liikenne ja kuljetukset kovasti tuovat mukanaan ilman saasteita. Tietullien puuttuminen on myös poliittinen toimintatapa. Joissain valtioissa ei koskaan ole kannatettu minkäänlaisia tietulleja ja siellä itse asiassa harkitaan, että tällaisia maksuja otettaisiin käyttöön ja tämä Euroopan komission ehdotus voisi itse asiassa laittaa niiden suunnitelmat nyt ihan ylös alaisin. Tämä pitää pitää mielessä ja muistaa esimerkiksi Saksan tilanne. Tietty harmonisoinnin taso EUn tasolla olisi kyllä hyvä. Tämä järjestelmä on nyt muutoksen kourissa. Meidän pitää kuitenkin miettiä sitten sitä, kuinka pitkälle harmonisoidaan ja mitä kaikkea harmonisoidaan, ainoastaan sitä, miten tietolut kerätään ja se, miten jäsenvaltiot voivat korvata kustannukset näiden tullen avulla. Pitäisikö miettiä myös sitä, miten voidaan käyttää nämä rahat, jotka on kerätty. Tämä on merkittävä aspekti. Olisi oleista sanoa, että nämä varat on käytettävä liikenne tarkoituksiin myös ympäristökustannusten kattamiseen, mutta kenenkään ei pitäisi näihin tavoitteisiin pyrkiä näiden varojen avulla. Niin minä halusin esittää kysymyksen komissiolle, miten siellä halutaan mennä tähän hiilidioksidi lähestymistapaan, mutta miksi tässä on kaksi säädöstä, joita ei mukaan direktiiviin? Niin, muuten pitää antaa näin paljon aikaa kaikille, jos, kaikki, jos puhutte näin pitkään. Eli tämä on nyt todella ihan liian pitkä puheenvuoro. Ja seuraava varjoesittelijä. Edustaja Meissner. No minä todellakin puhun näin lyhykäisesti. Ensinnäkin kiitokset tästä ehdotuksesta. Se, jos lähtee siitä, että kadulla on paljon päästöjä ja me yritämme jotenkin saada sen äh, hoidettua, niin silloin eh, pitäisi oikeastaan maksaa jokaisesta eh, kilometristä bensaa, mitä maksaa, ja sitten myös infrastruktuurista, jota syntyy eh, tästä, näistä päästöistä. Eli saastuttaja ja maksaa, mutta näin ei voida tehdä, eikä tässä sanotakaan näin, mutta minun mielestäni se voisi olla se tavoite. Tässä on hyvin paljon hyvää. Nämä vinjetit meillä on jo, eikä niistä ainakaan välittömästi voi päästä eroon Itävallassa ja Sveitsissä, mutta tämä on väärä järjestelmä. Tämän pitäisi olla matkasta riippuvaista. Ja jos nyt sitten nopeutetaan tätä tai aikataulua, en tiedä, onko se mahdollista. Ja se, että tulisi tällaisia kokonaisinfrastruktuurimaksuja, ähm, ihan loogista, ja samoin myös että pidetään nämä alennukset vähäpäästöisille autoille ja että sitten annettaisiin euroluokan korkeimman euroluokan poikkeus poistettaisiin. En tiedä nyt, onko tämä hyvä asia, ajattelen esimerkiksi palkitsemisen kautta. Ja eh, minusta on ihan selvä, jokainen valtiovarainministerihän on iloinen siitä, että saa jostain rahaa lisää, mutta täytyy huolehtia sitä, että tämä raha sitten eh, käytetään eh, infrastruktuurin ja ympäristön tukemiseen. Kiitos. Very much, Madam Meissner. No. Kiitos edustaja Meissner sitten edustaja Ek. Danke, Frau Präsidentin, verehrte Kollegen. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat komission ehdotukset menevät äh, oikeastaan oikeaan suuntaan ja minä tuen äh, tämän äh, kattavuuden laajentamista eurovinjetti puitteissa ja toivon, että tämä johtaa siihen, että todellinen saastuttaja todellakin joutuu sitten maksamaan haitastansa. Voi toivoa, että me teemme tämän hieman paremmin nyt kuin viimeksi ja käytämme niitä mahdollisuuksia, joita meillä on nimenomaan mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat ympäristöön, esimerkiksi juuri raskaiden hyötyajoneuvojen äh, vinjetit, ja että me myös suljemme olemassa olevat porsaareijat. Nykyinen eurovinjettidirektiivi, äh, siinä pitäisi todellakin siirtyä enemmän äh, saastuttaja maksaa periaatteen suuntaan, ja samoin myös saada aikaan harmonisointia. Haitat ympäristölle, maataloudelle ja biodiversiteetille kapasiteetille ovat asioita samoin kuin täytyy huomioida myös meidän öljyriippuvuutemme ja sen lisäksi täytyy vielä huomioida äh, herkemmät äh, maantieteelliset alueet, joihin tulisi parempia suojelutoimenpiteitä. Ja sitten täytyy myös huolehtia nämä hyötyajoneuvot alle 12 tonnia. Ja minun tarkistukseni pyrkivät siihen, että parannetaan myös työolosuhteita ja estetään sosiaalista polkumyyntiä, koska se tilanne, mikä meillä tänä päivänä on, jossa äh, Itä-Euroopasta tulee rekkakuskeja, ja, jotka ovat huomattavasti huonommassa asemassa verrattuna Länsi-Euroopan rekkakuskien asemaan. Ja mielenkiinnolla äh, odotan yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Uh, no, Kiitos edustaja Taylor. Uh, thanks very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Onnittelen uh, Seppiä hyvästä työstä. Tämä on kyllä ihan vakaa askel oikeaan suuntaan. Komission ehdotus on tehty vilpittömästi ja uskon, että 60 prosenttia saasteista tulee, kun se tulee henkilöautoista, niin on hyvä, että ne ja muut ajoneuvot sisällytetään sovellusalan. Me tuemme pakollista hiilidioksididifferentiaatiota ja matkan pituuteen liittyviä maksuja. Siirtyminen nollapäästöihin, nollapäästö liikkumiseen on kiireellinen asia, jos haluamme saavuttaa ilmastonmuutostavoitteet ja haluamme myös puuttua ilman saastumisen liittyvään, liittyviin terveysongelmiin, myös hiukkasiin ja typpioksideihin tulisi kiinnittää enemmänkin huomiota. Niitä pidetään suurina terveysongelmien aiheuttajina ja niitäkin pitää vähentää. Meidän täytyy myös tunnustaa se, että liikennesektorin täytyy maksaa oma osuutensa. Nämä minimiulkoiset kustannukset, niitä tulee soveltaa koko verkostoon. Ja tämä rohkaisisi myös kilpailua liikennemuotojen välillä. 100 prosenttia tieverkostosta kuuluisi tullien piiriin, eli verkoston tulisi olla ter- reilu. Kiitoksia, haluan kiittää esittelijää hyvästä ehdotuksesta. Kiitos, että ehdotitte tämän uuden, tai teitte tämän uuden ehdotuksen. Ympäristövaliokunnan täytyy korostaa sitä periaatetta, että saastuttajan täytyy maksaa myös tieliikenteessä. Olen yhtä mieltä komission peruslähestymistavasta, eli siitä, että tämän direktiivin sovellusalaa täytyy laajentaa pelkistä raskaan ajoneuvon, raskaasta ajoneuvoista myös kevyisiin ajoneuvoihin. Ja on hyvä asia, että siirrytään tiemaksuissa matkan pituuteen perustuviin tiemaksuihin. Meidän täytyy mennä eteenpäin nopeasti tällä saralla. On hyvä, että lainsäädäntö on realistista, mutta samalla kunnianhimoista niin, että voimme saavuttaa vuoden 2020 tavoitteet. On tärkeää, että rajoitamme ilman saastumista, joka johtuu tieliikenteestä, koska ja on hyvä, että myös ruuhkista koituvat kustannukset sisällytetään tai otetaan huomioon. Ne täytyy sisällyttää pakollisesti ja on myös rohkaistava investointeja kohti nollapäästöautoja, tai siis investointeja nollapäästöautoihin. Kiitos. Very much. Kiitos oikein paljon. Ja sitten nostaja Mela. Kiitos puheenjohtaja. Tämä asia on meidän kannaltamme hiukan hankala, erityisesti jos ajatellaan sitä, että verotetaan samalla tavalla ulkomaisia autoja ja oma, maan autoja. Joissain maissa on ryhty jo toimiin ja joissain muutetaan näitä toimia, mutta on totta, että Ranskan tyyppisessä maassa pitää huolta kovasti teitä ja osallistua saastuttamisen ehkäisyyn ja on tärkeää, että tähän kaikki tulevat mukaan sekä ranskalaiset että muut, mutta tässä on kuitenkin aika suuri ongelma Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun ollaan menossa eurooppalaisen verotuksen suuntaan ja me aiomme tätä kyllä läheltä valvoa, ettei näin käy. Kiitos sitten edustaja Norman. Kiitos. Minusta tämä mietintö menee oikeaan suuntaan. Kaksi kolme asiaa vain. Minusta on erityisen hyvä, että myös pienet kuljetusajuneuvot otettaisiin mukaan tähän tietulliin tai maksuun. Itse asiassa tällaisia ajoneuvoja on koko ajan enemmän kaduilla, eikä tässä ole kysymys vain näistä tietulleista, vaan myös lepo- ja ajoajoista. Minä kannatan myös ehdottomasti tätä kilometriperusteista maksua ja meillähän on vuoteen 2025 tämä vinjetti käytössä, joten äh, pitää huolehtia siitä, että jäsenvaltiot e-, eivät äh, lähde äh, keksimään uusia tähän tilanteeseen. Tämän pitäisi olla sillä tavalla muotoiltu, että ihmiset, jotka asuvat tietyillä reiteillä niin, että ihmisten elinolosuhteita myös voitaisiin parantaa, ei ainoastaan infrastruktuurin parantamalla, mutta täytyy muistaa myös se, että monet esimerkiksi moottoritiet ovat menestyviä liikeyrityksiä. Ja sen vuoksi täytyisi huolehtia siitä, että tätä voittoa myös käytetään esimerkiksi infrastruktuurin parantamiseen – ja täytyisi katsoa, että olisiko myös äh, näiden moottoriteiden varrella asuvien ihmisten elin, elämän laadun parantamiseen mahdollisuuksia. Sitten komission edustaja. Yes, thank you. Kiitos. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää tästä erinomaista esityksestä. Komissio pitää näitä ehdotettuja tarkistuksia tervetulleina ja tämä lausunto on selkeästi samansuuntainen kuin Dallonin TRAN valiokunnassa esittämä mietintö. Erityisesti kiintämme huomiota siihen, että on esitetty ympäristö, ympäristöä koskevia toimia. Esimerkiksi, että komission esittämien viitearvojen sijaan tulisi vähimmäisarvot. Tämä voidaan ottaa harkintaan. Ja huomioimme myös sen, että pitäisi eh, aikaisemmin poistaa aikaperusteiset maksut käytöstä, eli näin tekstistä tulisi kunnianhimoisempi. Tässä on myös hyviä ehdotuksia, jotka liittyvät nollapäästö ajoneuvoihin, eli 75 prosentin alennusta voitaisiin soveltaa heti direktiivin voimaan astumista alkaen. Tämä ei ole mikään ongelma meille päinvastoin. Ja sitten korvamerkintä. Kuten tiedätte, komissio on yleisesti puoltanut sitä, että tiemaksutulot uudelleen investoitaisiin liikennealaan, niin että liikenteestä saataisiin kaiken kaikkiaan kestävämpää. Ja siksi pidämme hyvänä näitä lisäyksiä, jotka on otettu direktiivin artiklaan yhdeksän, niin että voidaan kannustaa siihen, että näitä tuloja käytettäisiin liikenteen puhtauden edistämiseen. Mutta varoittaisimme kuitenkin, että on joitain muita asioita tässä artiklassa tällä hetkellä, eli tiettyjä toimia, joilla voidaan edistää liikenneturvallisuutta ja varmaan pysäköintipaikkoja, niin ne on täältä poistettu, mutta ehkä tätä voitaisiin vielä harkita uudelleen. Ja vastatakseni sitten komissiolle esitetty kysymykseen, joka liittyy siihen, miksei CO2 päästöjä huomioida maksuja määriteltäessä, miksei tätä ole täsmennetty vielä tässä ehdotuksessa. No, tämä johtuu siitä, että CO2-päästöjen tarkat tiedot koskien raskaita ajoneuvoja eivät ole vielä käytettävissä. Niitä valmistellaan ja niitä lasketaan juuri nyt, mietitään menetelmiä ja siinä vaiheessa, kun saadaan sertifioidut CO2-päästöarvot käyttöön, tuossa vaiheessa voitaisiin esittää konkreettisia tapoja eritellä ne niin, että ajoneuvot tulisivat eri luokkiin niiden päästöjen mukaisesti ja onko tämä sitten delegoidulla säädöksellä hoidettava. Tämä on poliittinen kysymys. Haluatko jäsenvaltio tai parlamentti käsitellä tällaisen toimen delegoidulla säädöksellä? Me esitimme tätä siksi, että tämän pohjalta pystyttäisiin nopeasti saamaan aikaiseksi tällainen seuraksi päästöihin perustuva maksujärjestelmä sen sijaan, että odotettaisiin direktiivin, koko direktiivin muuttamista. Kiitos. Kiitos edustaja Dance. Voisitteko ystävällisesti puhua lyhyesti? Todella nopeasti haluan kiittää kaikkia näistä kommenteista ja komissiota vastauksesta. Vaikuttaa siltä, että me olemme hyvin laajasti samaa mieltä tämän asian lähestymistavasta. Tietysti tässä on joitakin teknisiä asioita, jotka varmasti kyetään vielä ratkaisemaan. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitaan meidän tulee tukea komission ehdotuksen lähtökohtia ja näitä tietullijärjestelmiä Euroopan unionissa, samoin kuin niissä maissa, jotka ovat EU-lainsäädännön kohteena, vaikka ne eivät olisi jäseniäkään. Thank you very much. This was really right in time. Kiitos. Tämä oli todella nopea. Eli ensimmäinen helmikuuta asti tarkistuksia voi esittää ja 26.27. maaliskuuta äänestämme valiokunnassa. Ja sitten seuraava asia esityslistalla on eh, keskustelu ympäristö- ja vesiministerin kanssa Bulgarian puheenjohtajavaltion edustaja, ministeri Diimovia, käyn hänet hakemassa. Hello everyone. So let's start our uh, next item on the agenda. Näin pääsemme seuraavaan asiaan esityslistalla. Toivottaisin lämpimästi tervetulleeksi ministeri Neno Dimovin. Hänen vastuualueenaan on ympäristö- ja vesiasiat. Hän on Bulgarian puheenjohtajavaltion edustaja. Haluaisin onnitella Bulgaria siitä, että nyt ensimmäistä kertaa se on puheenjohtajavaltio ja toivotan teille onnea ja menestystä seuraavalle kuulle kuukaudelle. Ja niin kuin yleensä tehdään puheenjohtajakauden alussa, ministeri kertoo ähm, Bulgarian puheenjohtajakauden painopistealueista, ympäristö, ja ilmastoalalla ja käydään mielipiteen vaihtoa meidän jäsentemme kanssa ja ymmärsin, että ministeri kuuluu myös elintarviketurvallisuusasiat, jotka ovat nekin meidän valiokuntamme asioita. Eli nyt suurella mielenkiinnolla odotamme teidän puheenvuoronne. Olkaa hyvä. Kiitos aion puhua äidinkieltäni, mutta haluaisin kuitenkin ilmoittaa, että mikäli meillä ei ole tarpeeksi aikaa nyt tämän puolentoista tunnin aikana, niin voimme jatkaa vielä kysymysten parissa, jos niitä jää. Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник председатели. Arvon puheenjohtaja, envivaliokunnan jäsenet. Olen todella innostunut siitä, että saan olla täällä tänään puhumassa Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsenille ja kertoa Bulgarian puheenjohtajakauden ympäristöön liittyvistä painopisteistä. Bulgarian rooli hän on sellainen, että me rikastamme Euroopan kulttuurista identiteettiä. Äh, Bulgarian kulttuurinen monimuotoisuus äh, on suuri, ottaen huomioon varsinkin sen äh, pitkä historia ja myös se, että me olemme tuoneet kolmannen aakkoston kyrillisen Eurooppaan. Bulgaria on myös suojellut Eurooppaa muukalaisten hyökkäykseltä monien uhrausten kustannuksella. Ja me olemme yhä vielä Kaakkois-Euroopan rajan vaalioita. Meillä on myös hyvin erityislaatuinen monimuotoisuus, luonnon monimuotoisuus. Ja Bulgaria on myös paikka, jossa on löydetty uusia biologisia lajeja. Sen lisäksi olemme päässeet myös pyrkineet taloudelliseen kasvuun tasapainossa ympäristönsuojelun kanssa. Työskentelemme puheenjohtajamaana aktiivisesti, jotta voimme ylläpitää tätä talouden ja ympäristön tasapainoa. Neuvoston puheenjohtajana meille on hyvin tärkeää luoda tehokas ja avoin vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa, joka on toinen lainsäätäjistä näiden poliittisten prioriteettien lainsäädäntöesitysten esittely teille on hyvin tärkeä osa meidän suhdettamme parlamentin kanssa. Me hyväksymme haasteen puheenjohtajamaana ensimmäistä kertaa. Ja minä toivon, että voimme käydä jatkuvaa keskustelua kanssanne niin, että saamme aikaan todellista vuoropuhelua ja voimme suojella kansalaisten etuja sekä Euroopan ydinarvoja. Eurooppa ja sen kansalaiset tarvitsevat enemmän turvallisuutta, vakautta ja solidaarisuutta. Turvallisuus, e, eli suojelemme sekä planeetan että ihmisten terveyttä, vakautta, se, että luodaan vakaa ympäristö, kestävää kasvua ja vihreää taloutta, jossa keskitytään muutokseen kohti kiertotaloutta ja ekoinnovaatioita. Solidaarisuus, joka perustuu kohesioon ja Euroopan yhteiskunnan integroitumiseen huomioiden kuitenkin nämä kulttuuriset, taloudelliset, alueelliset eroavaisuudet. Me keskitymme kaudellamme siirtymiseen kohti kiertotaloutta, jolla voidaan parantaa taloutta ja vähentää vaikutuksia ympäristölle. Me yritämme luoda kestävää kasvua ja hyvää ympäristöä erilaisille ekoratkaisuille. Meidän prioriteettimme ovat ekoinnovaatiot ja kiertotalous. Pidämme hyvänä tätä minipakettia kiertotaloudesta, joka komissio viime viikolla hyväksyi. Ja me aiomme priorisoida muovistrategiaa järjestämällä keskustelun ministeritasolla neuvoston kokouksessa maaliskuussa. Me keskitymme keskustelussa siihen, miten lisätä kierrätystä ja vähentää muovijätteiden polttoa ja kaatopaikoille vientiä. Tämän keskustelun jälkeen me yritämme sitten saada aikaan neuvoston päätöslauselman kesäkuussa, joka tulee sitten olemaan ohjenuorana komissiolle seuraavissa askelissa. Siinä mitä mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy. Nämä täytyy kuitenkin täytäntöönpanna nopeasti ja prioriteettina. Keskusteluun tullaan huomioimaan myös kemikaalien tuotteiden ja äh, jätelainsäädännön välinen yhteys. Me haluamme myös parantaa ilmanlaatua. Ilman saastuminen on vakava ympäristö, mutta myös sosiaalinen ongelma, joka aiheuttaa monia haasteita sille, miten voimme hallita ja vähentää haitallisten saasteiden vaikutuksia. Tämä on ongelma, äh, joka ei kohtaa ainoastaan Euroopan jäsenvaltioita. 16 jäsenvaltiota komission mukaan 16 jäsenvaltiota, mutta itse asiassa koko unionia. Ja sen vuoksi meillä on erilaisia aloitteita, joilla voisimme käyttää erilaisia mekanismeja, innovatiivisia ratkaisuja, joilla voisimme parantaa ilmanlaatua ja tehdä näistä mekanismeista myös suositumpien, että voimme suojella kansalaisten ja ympäristön terveyttä. Tämä tulee olemaan kaikkein tärkein aihe korkean tason konferenssissa, jonka aiheena on ekoinnovaatiot ja järjestämme tämän yhdessä komission kanssa 5. ja 6. helmikuuta Sofiassa. Ilman äh, laatu on asia, josta puhutaan myös epävirallisessa ympäristöhuippukokouksessa huhtikuussa. Ja kutsuisinkin teidät myös osallistumaan näihin molempiin tapahtumiin. Meidän prioriteettimme on myös parempi lainsäädäntö, jolla pyritään tehokkaampaan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon. Tämä on yhteinen vastuu, koska nykyisessä eurooppalaisessa lainsäädännössä on tiettyjä ristiriitaisia asioita, joita ei priorisoida, jotka luovat myös ennakoimattomuutta. Ja sen lisäksi ongelma on myös yhtäältä ympäristölainsäädäntö, sitten toisaalta maa, ilmasto ja maatalouslainsäädäntö. On tärkeää saada aikaan tasapaino, jotta voidaan toteuttaa paremmin täytäntöönpanoja, myös korkeammat tavoitteet. Epävirallisessa huippukokouksessa huhtikuussa poliittisten keskustelujen lisäksi tulemme myös puhumaan eurooppalaisen ohjausjakson vihreyttämistä. Ja sitten vielä lopuksi, jotta voisimme välttää väärin tulkintoja ja spekulointeja, haluan selkeästi painottaa, että meillä on poliittinen konsensus Euroopassa esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä. Ja Bulgaria on sitoutunut tähän konsensukseen. Neuvoston puheenjohtajana teemme työtä tämän konsensuksen ylläpitämiseksi. Tulevina kuukausina me tulemme aktiivisesti valmistelemaan COP24 ja tulevaa vuoropuhelua miten täytäntöönpanna Pariisin sopimuksen äh, toimenpiteet. Me tulemme keskustelemaan myös äh, sopeuttamistoimenpiteistä EU-politiikan pohjalta sekä myös äh, parempaa rahoitusta unionin budjetista uusi oikeudellinen puitteisto vähäpäästöiselle liikenteelle on asia, jonka parissa me aktiivisesti toimimme. Me pyrimme poliittiseen sopimuksien ehdotuksesta, joka liittyy raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen päästöihin. Me käynnistämme myös keskustelut CO2-päästöstandardeista uusille autoille ja pakettiautoille. Tämä ehdotus on erittäin tärkeä Euroopalle ja sen kansalaisille sekä autoteollisuudelle. Ja sen vuoksi me suunnittelimme, että järjestämme ministeritason keskustelun kesäkuun huippukokouksessa tavoitteena saada poliittista ohjausta tälle prosessille ja visioita sektorin nollapäästötason saavuttamiseksi. Bulgaria neuvoston puheenjohtajana toimii nyt erittäin tärkeinä aikoina. Meillä on tiettyjä haasteita, joita oli vaikea edes kuvitella, ja kriisejä, jotka olimme jo itse asiassa unohtaneet vaurauden aikana. Uskon, että nämä haasteet ovat yhdistäneet meitä, tehneet meistä vahvempia ja kriisit ovat osoittaneet, että mitään ei tule ottaa itsestäänselvyytenä. Minusta meidän tulee vastata kriiseihin äh, sillä, että lisäämme Eurooppaa. Tulevaisuus kuuluu äh, yhteiselle Euroopalle, vaurauden Euroopalle ja solidaarisuuden Euroopalle, koska yhdessä me olemme vahvoja. Thank you very much. Thank you very much, minister. Kiitoksia kovasti sanoistanne. Nyt poliittisten ryhmien koordinaattorit tai heidän edustajansa voivat esittää kysymyksiä. Lavia on ensimmäinen. Grazie, signor Kiitoksia, hyvä ministeri, tästä puheenvuorostanne täällä ympäristövaliokunnassa. Kiitos, että yksilöitte Bulgarian puheenjohtajavaltion prioriteettiteemoja – on hienoa, että kolme yhteis, ää, e, e, kaksi yhteispäätöksen tekijää tekevät yhteistyötä. Ää, parlamentti ja neuvosto Lissabonin sopimuksen mukaisestihan meidän täytyy nyt noudattaa tätä yhteispäätösmenettelyä, mikä on hyvä asia. Ja kun puhutaan lainsäädäntökokonaisuuksista, niin on hyvä, että neuvosto neuvosto ja puheenjohtajavaltio haluaa nyt korostaa erityisesti kiertotalouslainsäädäntöä ja sen aikaansaamista. Myös on myös tärkeää, että puheenjohtajavaltio, aivan kuten edellinen puheenjohtajavaltio jo tekikin, pitää huolen siitä, että lainsäädäntöehdotuksesta päästään nopeasti täytäntöönpanovaiheeseen. Myös kansalaisten suojelu, maatalouspolitiikan viherryttäminen, ympäristöpolitiikka, kaikki ovat sellaisia painopisteitä, jotka, painopisteitä, jotka ovat parlamentin sydäntä lähellä, mutta valitettavasti tässä piilee nyt sellainen vaara, että maatalouspolitiikassa mennään politiikan uudelleen kansallistamisen eh, tielle ja toisaalta ympäristön suojelun tilkkutäkkimäistymiseen. Sehän ei vetele missään tapauksessa. Kun seuraavan kerran ö, eh, uudistetaan juomavesidirektiiviä, niin mm, asiahan on niin, että vuonna 2015 eh, komission oli tarkoitus tarkastella tämän direktiivin liitettä yksi mutta tätä ää, ähm, ei oikeastaan koskaan, ää, äh, tuloksia tästä ei koskaan oikeastaan ole nähty. Kun puhutaan ää, äh, veden laadusta, niin on ymmärrettävä, että tietyt alueet äh, täällä Euroopassa, siis on muistettava, että tietyillä alueilla Euroopassa saatetaan joutua epätasarvoiseen asemaan esimerkiksi veden saatavuuden vuoksi. WHO ja muut tieteelliset kansainväliset yh... yhteisöt ovat lähteneet siitä, että erilaisten jäämien osuus juomavedessä ei saa ylittää 2,4 prosenttia tai milligrammaa. Olisi hyvä, jos komissio toimisi eh, mahdollisimman nopeasti muistaen, että vesi on ähm, vesi ei välttämättä ole, äh, vettä ei välttämättä ole riittävästi kaikkialla. Kiitos edustaja Bonafé. Grazie presidente, buongiorno ministro. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää päivää ministeri. Haluan onnitella teitä sekä tästä, sekä siitä, että olette puheenjohtajavaltio ja toiseksi siitä, että olette nyt ensimmäistä kertaa puheenjohtajavaltio. Mitä tulee eh, sosiaali- ja demokraattiryhmän painopisteisiin, niin eh, kyllä esimerkiksi autojen hiilidioksidipäästöt ovat tärkeä asia ja on myös tärkeää, että jatketaan trilogiaa eh, jatketaan vielä trilogia hiilidioksidipäästöistä siis kuorma-autojen hiilidioksidipäästöjen osalta. Pariisin ilmastovelvoitteet ovat edelleenkin tapetilla ja niistä on pidettävä kiinni, jotta voimme parantaa kansalaistemme, siis ilmaa, jota kansalaiset hengittävät. Muovin kierrätys on ollut keskustelun alla viime täysistunnossa. Kuten ehkä tiedätte, niin tämä kierto Talous on yksi meidän tärkeistä painopisteistämme. Minä olen itse ollut esittelijänä tässä asiassa ja viime viikolla saimmekin aikaan aika hyvän yhteisymmärryksen. Neuvottelut ovat olleet aika mutkikkaat ja hankalat, mutta tämä yhteisymmärrys on nyt valitettavasti jämähtänyt neuvoston sihteeristöön. Olisi hyvä, jos tämä asia saataisiin menemään eteenpäin mahdollisimman nopeasti, jotta koko tämä kierrätyspaketti sitä päästäisiin toteuttamaan. Mielestäni oli oikein mukava kuulla, että teidän puheenjohtajavaltion prioriteettien prioriteettien joukossa oli myös innovaatioiden tukeminen. Tämä on keskeinen aihe, koska me tarvitsemme sellaisia teknologisia ratkaisuja, jotta voimme viedä eteenpäin kestävän kehityksen tavoitteita. Me saamme aikaan tuotteita, jotka ovat kestäviä ja kierrätettäviä. Olisi hyvä, jos komissio mahdollisimman nopeasti esittää esittäisi oman ehdotuksensa kiertotaloudesta. Olisi myös kysy- minulla olisi myös kysymys. Meidän pitäisi ylipäänsä saada aikaan tällainen paramet... siis saada aikaan suuri muutos siinä, miten me saamme aikaan enemmän kestävyyttä, kestävää taloutta. Meidän tulisi olla tiennäyttäjinä koko maailmassa. Ja kysymykseni on se, että voisitteko te ehkäpä kilpailukykyneuvostossa ottaa tämän asian esiin ja korostaa sen tärkeyttä? Kiitos oikein paljon. Muistuttaisin, että minut on rajattu kutakin varten. Edustaja Görling. Kiitos oikein paljon. Minäkin haluaisin tervetulleeksi ministerin minä haluaisin puhua asiasta, joka ei liity lainsäädäntöagendaan, mutta ei tietysti puheenjohtajakaudella pelkästään lakeja säädetä, vaikka tämä on tärkeää. On myös tärkeää saada mm, yleiset tuntemukset liikkeelle ja mistä tuntuu, että kansalaiset ovat olla huolestuneita ilman laadusta. Ja minä olen tarkastellut ympäristöviraston raporttia Bulgariasta ja ilmeisesti Bulgariassa todellakin on tämä sama ongelma kuin monessa muussakin maassa. Ja olisi hyvä, jos ryhdyttäisiin toimiin. Ei pitäisi jäädä odottamaan lainsäädännön valmistumista, vaan jonkinlainen julkilausuma jäsenvaltioilta siihen liittyen, että ollaan valmiita ryhtymään todellisiin toimiin ilmanlaadun osalta, sillä meillä on todella paljon ja komissiolta taas tässä kuussa saatu lisälista suuresta määrästä rikkomuksista tällä alalla. Ja nyt olisi kyllä tärkeää, että teidän puheenjohtajakaudellanne voitaisiin ryhtyä toimiin siihen liittyen. Eli voisitko kertoa kansallisen kokemuksenne pohjalta, mitä Bulgaria puheenjohtajavaltiona voi tehdä, että tämä asia etenisi? Edustaja Gerbrandi. Thank you, Madam Chair. And... Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri siitä, että olette täällä kanssamme. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen ilmastonmuutoksesta. Te puhuitte konsensuksesta, joka meillä on EU:ssa ja Bulgarian puheenjohtaja maan puitteissa ilmastonmuutoksesta, mutta henkilökohtaisesti olette kyseenalaistaneet ilmastonmuutosta ja onko ihmisen ovatko ihmisten toimet sen perusteena ja te myös äh, kyseenalaistatte jopa merenpinnan nousun. Koskapa te olette puheenjohtajana hyvin monissa tärkeissä ilmastonmuutokokouksissa, niin todellakin haluan tietää, missä te henkilökohtaisesti äh, seisotte ilmastonmuutoksen suhteen. Toisekseen Ilman laatu olen tyytyväinen, että se on teidän äh, prioriteettinne, mutta samanaikaisesti Bulgaria on liittynyt Puolaan tässä oikeudellisessa haasteessa lainsäädäntöä, hyväksy, jo hyväksyttyä lainsäädäntöä vastaan liittyen uusiin päästöstandardeihin isoille polttolaitoksille. Tällä tulee olemaan valtavat vaikutukset ilmanlaadulle myös Bulgariassa, joten voitteko te selittää, miten tämä voi olla yksi huippuprioriteeteista ja samanaikaisesti te olette oikeudellisesti haastaneet nämä standardit. Ja sitten vielä lopuksi biodiversiteetti standardit 2020. Eh, me tiedämme, että kaikki indikaattorit ovat saaneet punaista valoa paitsi yksi. En näe biodiversiteettiä mainittuna teidän ohjelmassanne, mutta jos te haluaisitte nyt päästä hieman lähemmäksi näitä tavoitteita 2020, niin me tarvitsemme kiireellisiä toimia. Kysymykseni kuuluu, aikooko Bulgaria puheenjohtajamaana tehdä ylipäätään yhtään mitään monimuotoisuuden eteen tulevan puolen vuoden aikana, jotta voitaisiin pelastaa Euroopan luonto. Thank you very much. Madame Konechna. Kiitos, edustaja Konechna. Vážený pane ministře. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvä ministeri. Ymmärrän, että kiertotalous ja jätelainsäädäntö ovat tärkeitä aiheita, mutta Meillä on myös edessämme toinen paketti. Se hyväksyttiin viime täysistunnossa Strasburgin kaupungissa. Ja se koski ilmastoa. Se koostuu kolmesta asiakirjasta, hallinnosta, LULUSEFistä ja biopolttoaineista. Ja myös energiatehokkuudesta itse asiassa. Te ette maininnut näitä aiheita Joten kysymykseni kuuluu, aiotteko te viedä, viedä näitä asioita eteenpäin joko suoran täytäntöönpanon kautta, eli siis lainsäädännön suoran täytäntöönpanon kautta, vaikko trilogien kautta? Mitä aiotte tehdä? Mitä voimme odottaa teiltä trilogeissa? Sitten vielä toinen kysymys, joka liittyy biopolttoaineisiin. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, että ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita halutaan poistaa käytöstä lyhyellä aikavälillä? Ja palmun öljybiopolttoaineet kiellettäisiin kokonaan. Mehän haluamme poistaa ne käytöstä 2020 mennessä. En Kiitos edustajalla. No. Then uh, this concludes uh, the... Hänelle paikalla. Näin saamme ensimmäisen kysymyskierroksen loppuun. Hyvä ministeri, nyt voitte vastata kollegoille. Kiitos oikein paljon. Täällä on otettu esille ensisijaisen tärkeitä kysymyksiä. Minä voin nyt antaa lisää yksityiskohtia. Sain kuulla, että olisi hyvä, jos ensimmäinen puheenvuoro olisi lyhyehkö. Näin en voinut ottaa kaikkien asioihin vielä kantaa. Ja tämä on nyt osittainen vastaus erääseen kysymykseen. Palaan vielä tähän viimeiseen kysymykseen myöhemmin, mutta mennään järjestyksessä. Edustajalla Via. Kaikki, mikä liittyy EU-kansalaisten terveyteen, on tärkeää. Minä korotin, korostin ilmanlaatua, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö juomavesi olisi tärkeä tai mikään muukaan seikka, jolla on vaikutuksia ihmisten terveyteen, mitä ei pidä aliarvioida. Euroopan komissio sanoi myös, että Bulgariassa on todella korkealaatuista juomavettä, mutta kun olen neuvoston edustajana täällä, en puhu kansallisella kannalta, vaan puheenjohtajavaltiona. Tämän juomavesidirektiivin tarkistus tai osoittaa, että sen täytäntöönpano on todella tärkeää, että voidaan varmistaa juomaveden laatu EU:ssa mutta kuitenkin löytyy myös ongelmallisia aloita, joita on parannettava ja tämä pitää paikkansa, pitää antaa loppukäyttäjälle tietoa ja on laatustandardikysymyksiä, eli ehdotamme komissiolta ehdotusta direktiivin muuttamiseksi ja varmasti siinä puututaan näihin asioihin. Saadaan varmasti sellainen ehdotus, jossa suojataan juomaveden saastumiselta. Eli ymmärrämme, että tämä on tärkeä asia, mutta odottelemme komission aloitetta. Edustaja Bonafé kysyi kiertotaloudesta, ekoinnovaatiosta ja kasvusta ja EUsta. Ensiksi kiertotalous. Ympäristö on itse asiassa kaikkein paras esimerkki kiertotaloudesta, eli ympäristö pitää ottaa oppia. Ekoinnovaatio on trion prioriteettina, sillä Euroopassa on ollut toistuvia kriisejä ja EUn kyky keksiä uutta on palauttanut meille hyvinvoinnin. Eli pitää siis tätä eurooppalaista kekseliäisyyttä edistää niin, että voidaan toimia yhdessä. Tämä on hyvin tärkeä keskustelu, joka varmasti kestää yli meidän puheenjohtajakautemme, mutta varmasti tulevillakin kausilla siihen keskitytään. Tuskinpa puolessa vuodessa tai vuodessa tätä saadaan ratkaistua. Tämä on kokonainen prosessi, jota pitää edistää. Ja sitten jätepaketti, tästäkin kysyitte. Virolla on jo paljon tehtynä ja sen puheenjohtajakaudella päästiin kovasti eteenpäin jäteasioissa. Tarkoitus on helmikuussa esitellä tämä asia Koreperissä, jotta se voi sitten jatkaa eteenpäin. Nystelening puhui ilman laadusta. On todellakin ryhdyttävä toimiin. Tämä pitää paikkansa. Ja tämä voidaan tehdä lainsäädäntötoimella tai muulla toimella. Meillä on EEAlta saatu suunnitelma, joka mainitsee korkeammat yölämpötilat ja vuosilämpötilat, mutta on yksi asia, joka on jäänyt pois kokonaan, jota pitäisi työstää, on Länsi-Balkan. Ne ovat eurooppalainen, eurooppalaisia maita, mutta eivät EU-maita. Pitää antaa tietynlainen perspektiivi niille kansalaisille, jotka kokevat, että Eurooppa on heidän luonnollinen kotinsa. Ja kun mietimme näitä erityisiä toimia, niin haluaisin myös Länsi-Balkanin alueen ottaa mukaan. Olen kutsunut heidän ympäristöministerinsä Sofia Forumiin 5. ja 6. helmikuuta. Siellä käsiteltäisiin ekoinnovaatioita ja ilmanlaatua, joka on Bulgarian prioriteettia. Eli haluamme, että innovaation avulla voidaan parantaa ilmanlaatua ja olisi hyvä saada nämä maat mukaan tähän vuoropuheluun, koska kuten tiedätte, ilma ei tunne rajoja ja terveys on kaikille eurooppalaisille tärkeä asia. Ja edustaja Brandi otti esille useamman kysymyksen. Jotkut niistä olivat henkilökohtaisia. Kuten jo alussa sanoin, voisin antaa vastauksia henkilökohtaisiin kysymyksiin, mutta olen täällä Bulgarian ministerinä paikalla ja neuvoston puheenjohtajavaltion edustajana ja siksi meidän henkilökohtainen keskustelu voitaisiin käydä ehkä salin ulkopuolella. Oikein mielelläni voisin henkilökohtaista keskustelua käydä kanssa. Niin minä sanoin aluksi, että Euroopassa on poliittista konsensusta olemassa ja minä korostin sitä, että konsensuksella voidaan päästä tiettyyn tavoitteeseen, mutta tiede ei koskaan uskomuksiin perustu, vaan se etsii uusia argumentteja ja näin poliitikot voivat päästä konsensukseen ja kun tämä konsensus sitten on olemassa, niin se voidaan panna täytäntöön ja me haluamme puheenjohtajavaltiona tämän konsensuksen pitää yllä, siksi sen mainitsin alkupuheenvuorossani. Sitten on toinenkin kysymys, tämä Bulgaria Puolan rinnalla on lähtenyt esittämään vastalauseita komission toimille. ilman on Bulgarialle painopistealueelle, ja, mutta muitakin maita, 16 tai 28 ovat samalla linjoilla. Tämä ei kuitenkaan nyt mitenkään eh, liity siihen, että me kiistämme eh, sitä, sen onko tämä lainsäädäntö kappale oikein hyväksytty vai ei. Tässä on menettelytapa kysymyksiä ja tässä on ollut ongelmia eh, lainsäädäntömenettelyn osalta, jos tuomioistuin sitä mieltä, että olemme oikeassa, niin se sopii ja jos ei, niin sekin sopii. Mutta oikeusvaltioperiaate on ydinperiaate ja meillä on oikeus kiistää ja tietää tietty lainsäädännön validius ja siksi me menimme siihen Puolan rinnalle. Mitä tulee sitten ympäristön suojeluun ja pelastamiseen, Bulgaria voisi olla esimerkillinen maa tässä vaiheessa, koska me olemme maa, jossa on suurin prosenttimäärä Natura 2000-alueita, yli 34 prosenttia on mukana tässä ohjelmassa. Ja taloudellisen kehityksen pitäisi eh, toimia samanaikaisesti, kun suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja ympäristöä. Eli pitää suojella ympäristöä niin, että ihmiset voivat hyvin. Ei tässä voida tätä tasapainoa järkyttää kumpaakaan suuntaan. Ainoastaan jos tasapaino saavutetaan, voivat Euroopan kansalaiset elää paremmin. Ja edustaja Konitsna itse asiassa yritin jo vastata ihan alussa näihin energiatehokkuuskysymyksiin, ainakin osaan niistä, ja sitten hallintosäädökseen. ja uusiutuvien energianlähteiden direktiivin. Bulgarian kaudella haluan, halutaan jatkaa puhtaan energian paketin mistä Nyt lähdetään liikkeelle siitä, mitä Viron kaudella tehtiin. Bulgaria puheenjohtajavaltiona odottaa, että aloitetaan kolmikantaneuvottelut hallintoasetuksesta ja myös direktiiviehdotuksesta, joka koskee energiatehokkuutta ja uusiutuvia energianlähteitä. Me odotamme hyvin intensiivisiä ja hedelmäisiä keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa me neuvottelimme kanssanne ja toivottavasti pystymme toimimaan avoimesti ja rakentavasti. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa erästä seikkaa. Kaikki te Euroopan parlamentin MEPit edustatte eri sosiaalisia yhteiskuntaryhmiä, eri intressiryhmiä Ja kaikki nämä intressit pitäisi asettaa tasapainoon, mutta minä edustan 28 jäsenvaltiota, eli minun pitää etsiä tasapaino niiden kantojen välillä. Eli meidän yhteinen työmme on tässä hyvin tärkeä, niin että voidaan saada aikaiseksi tämä tasapaino, toisaalta jäsenvaltioiden välinen tasapaino ja sitten se, mistä te olette vastuussa, eli miten tasapainotaan teidän valitsijoidenne Eh, kannat. Tässä voidaan käydä siis hyviä keskusteluja. Kiitos. Tässä nyt seuraava kysymyskierros vuorossa. Puhukaa vain yksi minuutti, ei sen pidempää. Ensin edustaja Schulze. Kiitos. Ministeri Dimov, koska Bulk Bulgarian yksi prioriteetti on Länsi-Balkan ja sen integraatio EU-hun. Ja minulla on yksi ympäristöasia, joka saattaisi kuulua teidän prioriteettien alaisuuteen myös. Kuukausi sitten eikä ensimmäistä kertaa tapahtui kauhea äh, ympäristökatastrofi, kun äh, tuli laivoista jätettä Kroatian rannikolle. Äh, Dubrovnik, minun kotikaupungini, siihen on iskenyt ekologisia katastrofeja useita kertoja. Minulla on myös kuvia mukana, jotka voi näyttää teille, jotka johtuivat valtavasta määrästä kelluva jätettä, jotka lähinnä tulevat Albaniasta ja Montenegrosta – ja sitten äh, tuulet painavat ne Dubrovnikin satamaan ja Kroatian saarin rannoille. Olen ottanut yhteyttä äh, komission tästä ekologisesta katastrofista. Vaikkakin nämä maat ovat allekirjoittaneet Barcelonan yleissopimuksen liittyen merten suojeluun, niin äh, jätteiden määrä vain lisääntyy ja tämä johtaa siihen, että, että syntyy haittaa asukkaille, floralle ja faunalle. Ja toivon todellakin tätä muovistrategiaa Euroopan unionille, josta puhuttiin viime viikolla täysistunnossa. Mutta uskotteko te, että proaktiivisempi ja alueiden välinen yhteistyö naapurimaiden kanssa, joilla on myös EUn jäsenvaltioehdokas status, niin että nekin voisivat täytäntöönpanna ympäristölainsäädäntöä. Olisiko mahdollista ottaa käyttöön tiukemmat kriteerit, jotta avataan ja, kun avataan ja viedään päätökseen neuvotteluissa lukuja ympäristöstä. Kiitos, edustaja Barnier. Hyvä ministeri, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä tilanne on nyt vähän vaikea. Minä olen ollut Pariisin historiallisen sopimuksen COP 2001 2015 esittelijä ja sitten myös COP23 olin esittelijänä, mutta ennen tätä eh, tilaisuutta kuitenkin luin jotain teidän henkilökohtaisia kannanottojanne ja ne eivät ole ollenkaan sen suuntaisia, mihin toimiin me kaikki yhdessä pyrimme, kun torjumme ilmastonmuutosta. Te sanoitte ilmeisesti julkisesti, että ilmastonmuutos on myytti, jota vasemmisto pitää yllä, jotta voidaan teollisuuspääomaa valvoa. Ei, herra ministeri, tosi asia on se, että maapallo on vaarassa ja meidän pitää Euroopan unionin tasolla olla ensimmäisinä taistossa ilmastonmuutosta vastaan. Eli toivottavasti näiden kuuden kuukauden aikana pystytte unohtamaan nämä henkilökohtaiset ajatuksenne ja että ajatte ihan täysin rinnoin EUn kantoja ilmastonmuutosasioissa ja sen torjunnassa. Ja sitten vielä kysymys, onko Bulgarian tarkoitus järjestää ministerikokous, joka erityisesti liittyy ilmastonmuutoksen torjunnan rahoitukseen liittyen eh, One Planet huippukokouksiin, joka järjestettiin eh, Pariisissa 12. joulukuuta. Kiitos ja Meissner. Kiitos puheenjohtaja herra ministeri, kiitokset puheenvuorostanne. Ensinnäkin haluaisin puhua tästä muovistrategiasta, joka on hyvin tärkeä komissiolta ja on hienoa, että haluatte ottaa sen prioriteetiksi. Me yritämme järjestää tässä saada tänne äh, tätä näyttelyä, joka liittyy ää, äh, muovisaasteisiin ja varsinkin merissä. Ja sitten ihan konkreettisesti. Nyt on kysymys meristä. Olen hyvin kiinnostunut merien terveydestä. Bulgariallahan on rannikko. Ja meillä on komission kansainvälinen merten hallintasuunnitelma. Ja merten terveys on erittäin tärkeää ajatellen myös ilmastonmuutosta, mutta myös meidän kaikkien kannalta. Eli kysymys. Burkassa Bulgariassa järjestetään merten päivä te olette varmasti siinä mukana ja konkreettinen kysymykseni on, mitä te teette ympäristöministerinä? Onko, oletteko te ajatelleet, että tematisoitte tiettyjä asioita, merten suojelu, biodiversiteetti vai veden laatu vai ilmastonsuojelu ja meret? Mikä teidän roolinne on? Minä olen toki siellä paikalla, mutta te varmasti ympäristöministerinä olette mukana ja tässä konferenssissa. Thank you, Madame Cabezon. Kiitos, edustaja Kavethon. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensiksi, mitä tulee ilmastonmuutoskantaanne, niin on aika yllättävää, että näin oikein teette ehdotuksia kiertotalouden osalta ja muovin osalta ja kuitenkin sitten kiistätte ilmastonmuutoksen. Minusta tämä on todellinen virhe Euroopan unionina emme voi olla uskomatta tähän selkeästi todistettuun asiaan. Te sanoitte, että tämä ei ole tieteen todistama, mutta kyllä näin kuitenkin on. Dinosauruksetkin katosivat meteoriittien takana tai evoluution takana takia. Kyllä meillä on jo nyt evoluution myötä paljon tietoa siitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa. Ja minä puhun nyt sitten ilmastonmuutoksen seurauksista. Ja meillä on tulvia keskissä ja Itä-Euroopassa, on valtavia metsäpaloja, maastopaloja, Etelä-Euroopassa. Näin on ollut viime vuosina ja tarvitaan mekanismeja niitä vastaan. Täällä komissio on tehnyt pelastuspalvelun ja mitä mieltä olette siihen liittyen. Tästä tarvitaan selkeä, vahva mekanismi. Pitää ensin kartoittaa riskit, ne vaihtelevat eri puolilla, pitää tutustua näihin eri alueisiin ja näihin riskeihin pitää tehdä ennaltaehkäisevää työtä ja myös korjaustyötä, ei vain tuolla hetkelle, vaan myös keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä pitää auttaa jäsenvaltiota, koska tässä seuraukset ovat niin hurjat, että ei pystytä niin vastaamaan niin kuin Portugalin paloissa ja Espanjan Donianan paloissa on ollut. Ja minusta olisi tehtävä muutoksia tähän sisältöön, koska on tehty laskelmia alueen PKT pohjalta niin siellä missä on paljon väestöä, eh, tulee erilaisia eh, tai suurempia määriä kuin muilla alueilla, jossa PKT per henkilö on eri taso. Minä haluaisin tietää, minkälaisia ajatuksia teillä on. Edustaja Eik. Frau <clears throat> Presidentin. Kiitos puheenjohtaja. Arvon ministeri Dimov, kiitos, että olette täällä tänään ja kerrotte meille Bulgarian puheenjohtajakauden tavoitteista ympäristöpolitiikassa. Puheenvuorossanne sanoitte, että Bulgaria puheenjohtajamaana erityisesti haluaa kiinnittää EUn ponnisteluihin äh, liittyen ilmastonmuutokseen ja ilmaston lämpenemiseen riippumatta teidän henkilökohtaista näkemystänne ilmastonmuutoksesta, koska edustatte EUta. Miten puheenjohtajamaa sitten suhtautuu maatalouden ympäristölle haitallisiin päästöihin ja että ne vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen? Tämähän on tällainen tabu aihe. Ilmastolle haitalliset äh, päästöt tulevat äh, eläinten suur, suurilta eläintiloilta. Ja tämä on aihe, jota ei paljon käsitellä. Tässä on kysymys myös meidän ravintoketjustamme, eli hyötykäyttöeläinten määrää täytyisi vähentää. Ja onko teillä nyt rohkeutta nostaa kissa pöydälle? Onko teillä rohkeutta tähän? vai teettekö kuten teidän aikaisempi kolleganne, eli pistätte pään hiekkaan? Thank you, Mr. Volken. Kiitos, edustaja Volken. Kiitos, puheenjohtaja ministeri. Minä olen hieman järkyttynyt tästä keskustelusta, jos saan olla nyt mukana. Minusta ei riitä, että todetaan, että että on konsensus olemassa ilmastonmuutoksesta ja sanoa, että se riittää neuvoston puheenjohtajalle. Minusta äh, se on liian vähän äh, ajatellen poliittista agendaa ja me kaikki olemme sitä mieltä, että myös tieteessä on konsensus äh, ilmastonmuutoksen olemassaololle olemassaololle. Ja EUhan on ollut äh, hyvin äh, menestyksekäs ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja minusta on todella vahingoksi meille, että tällä tavalla kyseenalaistetaan koko ilmastonmuutos. Minulla on kysymys äh, juomavesidirektiivistä ja jatkan siitä, mitä kollega sanoi. Me odotamme sitä. Euroopan unionissa meillä on miljoona kansalaista, joilla ei ole pääsyä puhtaaseen juomaveteen. Ja me tiedämme, että juomaveden direktiivin tarkistaminen liittyy Right to Water liikkeeseen. Ja meillä on ehdotettu kahta mahdollisuutta, millä tavalla nämä miljoona ihmistä saisivat puhdasta juomavettä joko kiinteän putken kautta tai toisella keinolla. Ja mikä teidän näkemyksenne olisi tästä? Kiitos ja viimeisenä edustaja Kadenbach. Kiitos että tulitte. Ja olette varmasti valmistautunut seuraavaan kysymykseen, ettekä varmaankaan hämmästä, että haluamme puhua tästä kansallispuistosta, joka on ehkäpä yksi kaikkein hienoimpia, kauneimpia alueita Bulgariassa. Itse en ole sitä siellä käynyt, mutta näen nyt kuvia. Kansassa on paljon suuria ryhmiä, jotka ja kansalaisjärjestöjä, jotka pelkäävät kovasti sitä, että tämän luonnonpuiston joka on myös maailmanperintöalue, ja siellä on myös kaksi suurta Natura 2000 aluetta, että äh, tämä vaarantuu, uhkaantuu, koska sinä aiotaan rakentaa. No, me olemme kuulleet, että, että kysymys on vain pienestä alueesta ja mutta jos katsoo tarkemmin näitä suunnitelmia, niin ei puhuta ollenkaan tästä ää, äh, gondolihissistä, vaan sinne on tarkoitus rakentaa kaiken näköistä. Ja jos lukee tätä vielä tarkemmin, näkee, että noin 52 prosenttia koko puistosta tulisi tulevaisuudessa olemaan erilaisessa käytössä. Ja esimerkiksi Bulgarian viranomaiset sanoivat, että kysymys on vain juomaveden hankkimisesta, no, mutta tässä pelätään todellakin, että puistoa käytetään ihan muihin toimiin. 29. joulukuuta äh, tehty päätös ei ole täysin Euroopan lainsäädännön mukainen. Ajattelen tässä Habitat-direktiiviä ja esimerkiksi ympäristön äh, arviointidirektiivejä, joten haluaisin äh, teiltä hieman vastauksia tähän. Thank you. This concludes my list. Kiitos tässä kaikki puhujat listaltani, mutta on vielä vähän aikaa, eli jos joku vielä haluaa esittää kysymyksen, niin voitte. Ei ole. Ei ole ketään puhelistan ulkopuolelta. No, hyvä ministeri, voitte nyt vastata näihin kysymyksiin. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички, които отправят. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista kysymyksistä. Haluaisin vastata niiden esittämisjärjestyksessä. Mutta oli neljä hyvin samankaltaista kysymystä. Tai ne olivat, ne olivat melkein sama, samanlaiset, joten vastaan niihin yhdessä. Suitsa puhui kiertotaloudesta yhtenä Bulgarian puheenjohtajakauden prioriteetteina. 16. tammikuuta komissio hyväksyi paketin, eli pari päivää viikko sitten noin se hyväksyttiin. Joten odottelemme kyllä tätä ehdotusta. Kiertotalous. Kun nyt puhun tässä neuvoston puheenjohtajana, on yksi sellaisista moottoreista, jotka kannustavat ekoinnovaatioihin. Me tietenkin haluamme myös priorisoida muovistrategiaa ja tulemme järjestämään keskustelun maaliskuun ympäristöministerineuvostossa. Tuolloin ministerit keskustelevat siitä, kuinka voidaan parantaa ja lisätä ää, ähm, kierrätystä ja vähentää muovin kaatopaikalle heittämistä tai polttamista – ja kesäkuussa sitten on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät. Ja näissä päätelmissä haluamme antaa vähän osviittaa siitä, mitkä olisivat seuraavat askeleet, millaiset toimet pitäisi asettaa prioriteeteiksi, millaisiin toimiin tulisi puuttua ensimmäisenä ja nopeiten. Ja tulemme myös esittämään tiedonannon kemikaalituotteista ja jätteistä. Kapasorius, Ponio, Dreck ja Folken kaikki esittivät samankaltaisen kysymyksen, puhuivat ilmastonmuutoksesta. Joten vastaan näihin yhdessä ja sitten vastaan vesikysymykseen kun löytyy poliittista konsensusta, niin sitä ei pidä aliarvioida. Tiede ei tunne konsensusta, politiikka tuntee. Politiikassa konsensus on avainasemassa, jos halutaan saavuttaa tavoitteita. Jos ei ole konsensusta, niin tavoitteitakin vastustetaan. Tieteessä ei voida puhua konsensuksesta, koska tiede aina haastaa aiempia tieteellisiä löydöksiä. Jos tieteessä olisi konsensusta, se ei menisi eteenpäin. Eli Bulgaria puheenjohtajakaudellaan haluaa työstää poliittista konsensusta 27 äh, jäsenvaltion välillä. Eli tarkoitus on pitää tämä konsensus elävänä. Eli en ymmärrä, miksi teitä huolestuttaisi. Ympäristöministerinä olen myös neuvoston puheenjohtajana, ympäristöministerineuvoston puheenjohtajana, joten korostan kyllä tätä asiaa sielläkin. Sitten täällä esitettiin kysymys juomavedestä. Kun vastasin ensimmäisen kyselykierroksen aikana, niin puhuin ihmisten terveydestä ja elämänlaadusta. Tämä on tärkeä asia. Ja kun puhuin ilmanlaadusta eh, johdantopuheessani, niin puutuin jo näihin asioihin. Ensimmäinen prioriteetti on tietenkin terveys ja kaikki, mikä myötä vaikuttaa terveyteen, on tavoitteenamme. Eli juomavedessäkin noudatamme samaa periaatetta ja tulemme kyllä pitämään tätä asiaa esillä. on ruis esitti väestön suojelusta kysymykseen. Puheenjohtajavaltiona tulemme tekemään työtä kansalaisten suojelun parantamiseksi. Haluamme tietenkin pyrkiä vähentämään erilaisia katastrofeja, luonnonhaittoja. Me ymmärrämme kyllä, että että äh, tämä on tärkeä huolenaihe kansalaistenkin parissa. Haluamme toki täyttää ihmisten tavoitteet. Ja kaikki tällaiset kansalaisten suojelumekanismit, niiden täytyy toimia nopeasti, se on selvä asia. Meissnerille oikeastaan tulin vastanneeksi. Rova Kaadenpahille seuraavaksi. Tehän esititte kysymyksen. Извинявайте нещо, понеже сумирах няколко въпроси, вероятно съм... Nyt täytyy pyytää anteeksi. Ehkäpä en tullutkaan vielä vastanneeksi teidän kysymykseenne. Te siis esititte kysymyksen kansallisista poli- poli- poli- Poli- No, tämä kysymys ei oikeastaan kuulu minun toimivaltaani. No, voisin tietysti öö, kahdenkeskisessä keskustelussa porautua yksityiskohtiin teidän kanssa ne, tämän asian tiimoilta, mutta ehkä en nyt käytä aikaa, yhteistä aikaa. No sitten täällä esitettiin kysymys Kroatian aluevesistöstä ja alueista, jotka ovat ikään kuin, jotka, luo, jotka ovat YK mukaan tällaisia puskurialueita. Niistä emme oikein voi, oikein voi sanoa juuta emmekä jaata, mutta ne alueet, jotka liittyvät meidän toimivaltaamme ja puhtaaseen juomaveteen, niin totta kai meidän täytyy kohdella näitä alueita samalla tavalla kuin kaikkia muitakin. Komissiossa on todettu, että Bulgarian, Bulgaria ei ole rikkonut sen enempää omia sääntöjään kuin eurooppalaista lainsäädäntöäkään, joten, joten ei tästä oikeastaan sen enempää. Minävite. Maisne, pyydän anteeksi teiltäkin. Te puhuitte merten teemapäivästä. Sehän järjestetään 31. tammikuuta Burgasissa. Te sanoitte, että merijätettä, saastetta on paljon. Ja kyllä, järjestämme tilaisuuden, jossa keskustellaan näistä asioista. Me, siis tällä hetkellä meillä on hanke käynnissä, jonka tarkoitus on kartoittaa Mustaa merta. Tämä liittyy Natura 2000-ohjelmaankin ja tämä liittyy suoraan, suoraan oikeastaan Bulgariaan. Enkä nyt tässä halua puhua ainoastaan Bulgariasta, vaan neuvoston puheenjohtajana haluan puhua kaikista jäsenvaltioista, joilla on merialueita. Kyllähän kaikki, joilla on merialueita, ovat huolissaan valt- merten puhtaudesta. On muistettava myös, että elinkeinoelämän ja talouden ja ympäristön välinen tasapaino, se täytyy saavuttaa. Muussa tapauksessa emme saa aikaan hyvinvointia Euroopassa. Toivottavasti tekin voitte osallistua tähän kokoukseemme 31 tammikuuta Burgasissa. Kaikki, jotka haluatte tulla, niin olette tervetulleita. On tärkeää, että voimme keskustella myös meppien kanssa, joten oikein hyvä olisi, jos tulisitte paikalle. Kiitos oikein paljon, hyvä ministeri. Tässä saatiin paljon kysymyksiä ja vastauksia. Kiitos siitä, että tulitte tänne yksityiskohtaisesti kertomaan näistä suunnitelmistanne. On oikein hyvä, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitos näistä kutsuista, jotka esititte ja kaikki varmasti pyrkivät tekemään parhaansa, jotta voidaan myös olla Bulgarialle kunniaksi tällä ympäristöalalla. Eli kaikkea hyvää teille seuraavalle kuukaudelle. Kiitos.